So, ladies and gentlemen, let us begin our session. Hyvät naiset ja herrat, aloitamme kokouksen. Meillä on tiivis ohjelma iltapäiväksi. Ja minun täytyy olla tässä puheenjohtajana. Mitä? Interpretation available. Tulkkaus on käytettävissänne. Ukrainan tulkkauskanavalla 17. 25. Yes, Excuse me. Okay. 25. So, for those following in Ukrainian 25, channel 25. Kanavalla 25 on kuultavissa Ukrainan tulkkaus. Puhemies Kroisman, varapuhemies, Verkhovna Radan äh, ryhmien puheenjohtajat, jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Minulla on ilo toivottaa teidät tervetulleiksi kokoukseen. Kyseessä ei ole virallinen kokouksen avaus, vaan alustava briefing-tilaisuus, jossa saatte käsityksen tiedoista, joita olemme saaneet selville tarveanalyysissämme. Löydätte kansiostanne kopion tästä raportista ja myöhemmin saatte englannin ja ukrainan kielellä varsinaisesta raportista version. Silloin kuuntelemme myös puhemiesten Kroisman ja Schulz puheenvuorot. Eilen jo alustavasti ystävällisenä eläinä, Elena toimitimme tämän alustavan katsauksemme puhemiehelle ja varapuhemiehelle. Nyt en keksi mitään uutta, vaan toistan sen, mitä jo eilen totesin. Kaikki kuulevat saman tiedon yhtä aikaa. Lähtisin liikkeelle näyttämällä ensimmäisen kalvon. En tiedä, voitteko lukea tekstiä kalvolla tuolla niin, mutta ihan taustatietoina toteaisin, että assosiaatiosopimus Ukrainan ja Euroopan unionin välillä – ratifioitiin samanaikaisesti Euroopan parlamentissa ja Verkhovna Radassa 16. syyskuuta vuonna 2014. Tämä solidaarisuuden ele on ainutlaatuinen. Näin ei ole koskaan aiemmin toimittu. Euroopan parlamentti ja assosiaatiovaltion parlamentti tekivät tällaisen eleen toisiansa kohtaan. Tämä oli todella ensimmäinen kerta Tämä osoittaa sitä erityistä suhdetta, joka Euroopan parlamentin ja eh, Kona-radan välillä vallitsee. Euroopan parlamentin vaalikoordinaatio ja demokratian tukiryhmän kokoontumisen jälkeen Ukraina määriteltiin prioriteettimaaksi, jonka käymme vuoropuhelua helpotetussa muodossa ja rakennamme sen demokraattista kapasiteettia. Andrei Plenkovic oli edellisten vaalien yhteydessä vaalitarkkailumission johdossa. Vaalien jälkeen esitettiin suosituksia. Oikeastaan ei ole ollut varsinaista seurantajärjestelmää. Ukrainan tapauksessa tarkoitus oli saada tätä seurantaa aikaiseksi niin, että todella on tällainen koordinaattori. Ja Verkhovna Rada on prioriteettiasemassa yhteistyösuhteessa Euroopan parlamentin kanssa. Sitten viime vuoden kolmas päivä eh, heinäkuuta Kiovassa allekirjoitettiin yhteisymmärryspöytäkirja Euroopan parlamentin puhemiehen Schulzin ja puhemies Groismanin eh, välillä Verkovna radassa. Tämä puolestaan johti siihen, että nimitettiin elin arvioimaan yhteistyön tarpeita. Siinä perehdytään niihin alueisiin, joissa parlamenttia voitaisiin vahvistaa demokraattisena instituutiona. Minulla oli kunnia saada nimitys molempien osapuolten taholta ja sain johtaa tätä tarvearvio tehtävää kahden toimielimen nimissä. Hieman sitten selvitystä työtavoistamme. Syyskuussa järjestimme alustavan matkan, tapasimme keskeisiä toimijoita, puolueryhmien puheenjohtajia, puhemiehen ja varapuhemiehen, tapasimme myös parlamentin jäseniä. Halusimme ymmärtää, mikä teidän mielestänne on meidän työmme tarkoitus. Tämän jälkeen olemme järjestäneet kuusi tiedonkeruumatkaa. Yleensä nämä ovat olleet kolme neljän päivän matkoja ja olemme jatkaneet työtämme myös Brysselissä ja Strasbourgissa. Nämä ovat kuitenkin erillisiä Kiovassa tehtävästä työstä. Yli sata kokousta olemme Kiovassa järjestäneet ja kaikki, jotka ovat osallistuneet näihin kokouksiin, valella valitut henkilöt, hallinto, ihmiset, kansalaisjärjestöjen edustajat ja kansainväliset kumppanijärjestöt ovat antaneet minulle valtuutuksen ilmaista, kuinka kiitollisia tästä olemme. Järjestimme myös kyselyn eh, eri sihteeristöjen kautta ja saimme sitä kautta tietoa niistä kysymyksistä, joita jatkossa pohtisimme. Löysimme seitsemän keskeistä aluetta, joita pidämme muutosprosessin keskiössä. Haluaisin käsitellä tiettyjä ehdotuksia, jotka liittyvät näihin seitsemän muutosalueeseen. Niin ikään toteutimme äh, kirjallisuuskatsauksen. Paljonhan on kirjoitettu Verkhovna radasta Asiantuntijat ovat tilannetta kommentoineet, valtiooppineet, myös kansalaisjärjestöt sekä Ukrainassa ulkomailla ovat tilannetta kommentoineet. Ja tätä kautta olemme syventäneet käsitystämme siitä, mitä nyt tulisi tehdä. Metodologiasta, jos nyt työtämme pitäisi kuvalla, toteaisin, että meidän matkamme, meidän tehtävämme oli ikään kuin suuri sieni, joka imi itsensä tietoa ja sitten sieltä puristamalla katsomme, mitä saamme tästä tulokseksi. Se oli oikeastaan meidän työskentelytapamme. No sitten seuraavaan kalvoon. Kun kuvailen sitä, mitä tästä seuraa, niin tarvitsemme jonkinlaista kontekstia. Meidän käsityksemme tästä tehtävästä on ollut se, että välitämme viestiä teille siitä, että mielestämme Ukrainan tulevaisuus riippuu hyvin pitkälti sen instituutioiden kehityksestä Politiikassa, myös tässä parlamentissa, äh, yleensä on vahvoja henkilöitä mukana. Kun katson nyt eteen, niin näen tälläkin vahvoja henkilöhahmoja Ukrainan politiikasta. Kun puhumme neuvostoajan jälkeisistä kausista, niin usein tämä heijastuu heikkoina instituutioina. Keskeinen viestimme onkin se, että tarvitsemme toimielimiä, vahvoja toimielimiä, niin että ne ovat moderneja, riippumattomia, toimivia instituutioita ja tämä muuttaa Ukrainan kehitystä ja se voi paremmin vastata tuleviin haasteisiin. Jos me rakennamme instituutioita, niin mistä olisi parempi lähteä liikkeelle kuin demokraattisesti valitusta parlamentista. Ja totta kai on syytä lähteä liikkeelle parlamentaarikoista. Tämä on se ajattelutapa, joka on raportin taustalla. Seitsemän muutoslinjaa ovat seuraavat. Ensinnäkin legis- äh, lainsäädäntöprosessi. Käytimme paljon aikaa perehtymällä Verohovna-radan toimintatapoihin ja prosesseihin. Parlamenteilla on velvollisuus valvoa hallituksen toimia. Teidän tapauksessanne, kun ajattelemme äh, presidentin valta, asemaa, toisaalta hallituksen tehtävä ja parlamentin tehtävä, niin tilanne on hyvin monimutkainen. Parlamentilla on velvoitteita myös kansalaisia kohtaan. On toimittava tilivelvollisesti ja avoimesti suhteessa kansalaisiin kun assosiaatiosopimus allekirjoitettiin, niin te olette ottaneet vastuu, vastuullenne toimia eurooppalaisen oikeusjärjestyksen periaatteiden mukaisesti. Se pitää paikkansa, että nyky, järjestelmässä tarvitaan myös modernia johtajuutta. Perehdyimme myös hallintokapasiteettiin hyvin syvällisesti. Sitten paneuduimme siihen, minkälaista vuorovaikutusta tapahtuu verkon radassa, miten parlamentarismi toimii opposition ja hallituksen välillä. Syntyy tavallaan uusia koalitioita puolueiden kesken jotkut henkilöt jatkavat työtä parlamentista toiseen ja uusiutumistakin tapahtuu. Lähestulkoon puolet parlamentaarikoista on uusia. Miten johdonmukaisuus toteutuu tällaisessa muuttuvassa järjestelmässä? Uskon, uskomme, että voimme olla tässä avuksi. Ja seitsemänneksi olemme perehtyneet myös etiikkaan ja toimintatapoihin, ja niin tätäkin kommentoimme. Kun luette raportin, näiden seitsemän otsakkeen alta löydätte 52 suositusta. Minä tänään käsittelen niistä 20. Ei siksi, etteivätkö kaikki olisi tärkeitä. Syy tälle on se, että meillä ei ole riittävästi aikaa, emme voi olla täällä ilta kymmenen saakka. Saatte jonkinlaisen pikakatsauksen, pikapalan näistä suosituksista, mutta toivon, että voitte lukea sitten koko kattauksen omassa rauhassanne. Ensimmäinen asia on lainsäädäntökapasiteetti ja lainsäädäntöprosessi Verhovnan radassa. Ensimmäiseksi toteamme, että katsomme, että teidän parlamenttinne, teidän hallituksenne ja teidän hallintonne joutuu tekemään vielä enemmän yhteistyötä koko lainsäädäntöprosessin aikana. Olivatpa syyt mitkä tahansa, joka tapauksessa liian paljon tapahtuu liian myöhään ja parlamentti ei ole varhaisvaiheesta asti mukana tässä riittävissä määrin. Koko prosessi toimii tietyllä tavalla. Jos tätä ei muuteta, jos te ette yhdessä tee työtä instituutiona tämän muutoksen aikaansaamiseksi, niin äh, tämä on ongelmallista. Korostamme tarvetta työstää lainsäädännön laadukkuutta alusta loppuun saakka. Tämähän ei ole mitään uutta. Te olette toimin, toimineet näin jo aiemminkin, mutta tavallaan tämä on jäänyt hieman taka-alalle. Kun tehdään lainsäädäntöaloitteita, ehdotuksia, niin niistä pitäisi voida eh, keskustaa, keskustella jo alustavasti. Eli puhuttaisiin siitä, mikä on pyrkimys, mitkä ovat tavoitteet, mitä välineitä aiotaan käyttää ja minkälaiset kustannukset tästä aiheutuu, minkälaisia vaikutuksia lainsäädännöllä olisi. Sitten aihe tuotaisiin parlamenttiin, valiokuntiin, niin että laaditaan kaikesta tästä päätöslauselma. Parlamentti voi todeta, että pidämme tästä, tuosta emme ja ehdotamme jotakin muuta tämän sijalle. Ja tässä vaiheessa otettaisiin mukaan asiantuntijat, kansalaisyhteiskunta, eri alojen sektoriaaliset asiantuntijat. Näin saisimme, saisitte aikaiseksi elävän parlamentin. Ja näin parannettaisiin työn laatua, kun ajattelemme työtä, jota teette Ukrainan ja ihmisten kansalaisten hyväksi kansanedustajina. Ei tämä ole mitään tähtitiedettä, vaan työ on jokapäiväistä työtä, jota tehdään Ukrainassa ukrainalaisten hyväksi. One of the areas, and those of you that we've spoken to... Yksi kysymys, että me ei varmaankaan tule yllätyksenä teille, yksi kysymys, joka erottaa teidän parlamenttinne muista, on yksittäisten parlamentin jäsenten mahdollisuus. Teillä on mahdollisuus tehdä lakialoitteita. Me hyväksymme tämän oikeuden, emme lähde tästä kinastelemaan. Monissa parlamentissa tällainen oikeus on. Se, mikä tekee Verhovnan radasta erilaisen suhteessa muihin parlamentteihin on juuri tämä oikeus. Teidän tapauksessanne on valtava määrä lainsäädäntöä, joka syntyy tätä kautta. Tässä parlamentissa tällä kaudella on tehty noin 2500 lainsäädäntöaloitetta. Näistä 2000 tuli yksittäisiltä jäseniltä. Kun puhumme valiokuntien puheenjohtajille, niin he toteavat, että me emme pysty hallitsemaan tätä valtavaa määrää. Kun puhumme parlamentin oikeusyksikölle, he toteavat, että teemme parhaamme, jotta laadintatyö olisi kunnossa, mutta kiire on valtava. Jotkut ovat kääntyneet meidän puolemme ja olette puhuneet jonkinlaista lainsäädännöllisestä roskapostista, spämistä. Me puhumme tsunamista täällä, koska kaikki jäävät tämän tsunamiaallon jalkoihin. Kysehän ei ole siitä, etteikö tiedettäisi asioita etukäteen, vaan nämä ovat tilastotietoja teidän omasta parlamentista. Ne havaitsimme, että saman vuoden aikana vain 7 prosenttia ehdotuksista sitten viime kädessä meni lainsäädännön vaiheeseen asti. Sitä tuli lainsäädäntöä. Jos olisitte vaikkapa yrityksen johtokunnassa ja sitten johtajat kääntyisivät puolenne, tuli, toteaisivat, että 100 prosenttinen panos, mutta 70 prosenttia tuotosta, niin kysyitte, kysyisitte varmasti, että mitä tapahtui lopuille prosenteille ja onko nyt allokaatio mennyt aivan oikein. Parlamentin on tämä kysymys kysyttävä. Suosituksemme onkin, että luonnollisesti jäsenten aloiteoikeutta tulee kunnioittaa, mutta näistä kahdesta tuhannesta ehdotuksesta, joita on tehty, olisi parempi varmaan poliittisten ryhmien päättää ryhmän sisällä yhteisistä aloitteista ja luonnollisesti varmaankin tulisi ottaa huomioon myös poliittisen ryhmän koko ja valita sitten vaikkapa parhaat 20 ehdotusta kaikista näistä niin, että ehdotuksesta voitaisiin tehdä kunnollinen vaikutusten arvio, tarkastella sen budjettivaikutuksia tarkastella, sitä kaiken kaikkiaan. Kyllähän tämä sääntöihin jo sisältyykin, mutta useimmat teistä ette näistä <laughs> säännöistä niinkään piittaa, vaan ehdotuksia tehtaillaan silti ja sitten jäsenet äänestävät näistä yksityisistä aloitteista. Jos äh, äänestätte 20 aloitteesta yhdessä istunnossa, niin sitten äh, äänestätte seuraavassa istunnossa jälleen uudesta 20. Ja näin kun näitä äh, aloitteita on jatkuvasti näin suuri määrä, niiden laadun tarkkailukin voi olla vaikeaa. Tulisi ehkä kuulla asiantuntijoita, valiokuntia, ja tehdä syvällisempi pohjatyö. Ja, eli kyse on todellakin siitä, että näitä ehdotuksia on aina <laughs> parikymmentä ja parempi olisi varmaankin toimia niin, että näitä aloitteita ei tule niin valtavaa määrää kerrallaan ja tulisi varmaankin priorisoida jonkin verran. Muutkin parlamentit toimivat näin, Euroopan parlamenttikin toimii näin. Euroopan parlamentissa itse asiassa jäsenillä ei ole aloiteoikeutta, mutta mm, muillakin parlamenteilla on rajoituksia aloiteoikeuden suhteen. Tätä suosittelisimme teillekin. Seuraavassa kuvassa kiinnitämme huomiota parlamentin istuntokalenteriin ja tarkastelemme siis niitä tietoja, joita olemme saaneet. Me emme tietenkään alun alkaen tienneet yhtään mitään, mutta esitimme kysymyksiä. Havaitsimme, että käytäntönne Verhovna Radassa on sellainen, että kun kokoonnutte Kiovaan täysistuntoihin, mielellänne samalla viikolla järjestätte myös valiokuntien kokoukset. Ja yleensä valiokuntakokouksissa täysistuntoviikoilla onkin äh, hyvä läsnäoloprosentti. Äh, tarkastelimme sitten tietoja valiokuntaviikoilta ja havaitsimme kyllä, että äh, valiokunta viikolla tapaamisia useimmilla valiokunnilla ei ole, ja niillä valiokunnilla, joilla tapaamisia tai kokouksia järjestetään valiokuntaviikoilla, on vaikea saada aikaa päätösvaltaisuutta. Eli äh, valiokuntaviikot ovat tulkoon fiktiota. Äh, vaikka kalenterissa lukee valiokuntaviikko, niin kokouksia ei juurikaan järjestetä. Ja kaikki, äh, joita tapasin, erityisesti kiireiset valiokuntien puheenjohtajat, totesivat, että valiokuntiemme äh, aika ei riitä kaiken työn tekemiseen ja äh, te äh, toimitte nyt tavalla, jolla kokoonnutte Kiovassa harvemmin ja äh, samalla viikolla järjestätte sitten valiokunta- ja täysistunto kokouksia. Ehkä kannattaisi todella oman päätöksenne mukaisesti, koska tehän tietenkin olette tästä vastuussa, järjestää valiokuntaviikkoja, jotka olisivat nimensä arvoisia. Eli varmaankin kannattaisi lisätä näitä kokouksia tietenkin tavalla, joka on teille sopiva. Sitten seuraava asia, nimittäin sovittelulautakunnan toiminta, kun puhutaan esityslistoista. Katsomme, että nämä kokoukset pitäisi ehkä järjestää suljettuin ovin Kiovassa tapasimme kansalaisyhteiskunnankin edustajia. Tässä ei tietenkään haluta viedä keneltäkään oikeutta tietää asioista, eli välittömästi kun esityslistasta on päätetty, eh, se luonnollisesti julkaistaan. Mutta eh, kun eh, on puheenjohtaja, ymmärtää, että politiikassa tietyt asiat vaativat hoitamista suljettujen ovien takana. Ja kun näistä asioista on sitten sovittu, tietenkin sovittu julkaistaan. Parlamentaarisesta työstä mm, osa on äh, hyvinkin pitkäveteistä, mutta pitkäveteinen on hyvä asia, kunhan asiat hoidetaan. Eränä äh, päivänä kävimme itse asiassa tämän sovittelulautakunnan kokouksessa. Siellä oli äh, kokonainen rivi televisiokameroita ja, ja toimittajia paikalla. Ja jos paikalla on, on ähm, tiedotusvälineiden edustajia, niin tiedättehän, että poliitikot välittömästi alkavat esittää äh, Hollywood-tapaisesti äh, ja haluavat voittaa Oscarin. Tiedättehän, silloin tätä pitkäveteistä työtä ei hoideta sitä, mitä tulisi hoitaa keskiviikkona kello kymmeneltä. Eli ehkäpä joskus teidän kannattaisi poliittisten ryhmien puheenjohtajien, puhemiehen ja varapuhemiehen hoitaa nämä pitkävetäiset asiat suljettujen ovien takana ja tämän jälkeen tietenkin päätöksistä tiedottaa. Eli tämä on ehdotuksemme. Mitä sitten tulee no, äänestysten toimittamiseen, ja tämä on aika arkaluontoinen kysymys. Yllätyimme, kun havaitsimme, että 450 tarvitaan 226 ääntä päätösvaltaisuuteen, mutta sitten esimerkiksi Krimistä tai Dompaskista jäseniä ei saada paikalle Kuitenkin tämä päätösvaltaisuusvaatimus on hyvin tiukka. Ja mielestämme teidän tulisi ehkä keskustella tämän riman laskemisesta jonkin verran, jotta olette päätösvaltaisia. Kaikkihan tiedätte, kun rima on liian korkealla, asiat monimutkaistuvat ja tulevat ongelmallisiksi. Tiedän, että saattaisin itsekin eh, toimia näin, no onko täällä nyt päätösvalta 180, 190, 200, tämä on kuin huutokauppa ja heti kun 226 saavutetaan, niin sitten toimitetaan äänestys välittömästi. Mutta ei tällä tavalla voi äh, hoitaa asioita. Luonnollisesti, jos perustuslakia vaikka muutetaan, riman on oltava äärimmäisen korkealla. Mutta, ja, ja tosiaan 226 ääntä tämä varmasti tarvitaan joidenkin lakien muuttamiseen, mutta ei joka ikiseen päätökseen. Me pohdimme ryhmässämme, eh, tulisiko meidän esittää tällainen suositus teille. Eh, sehän määritellään perustuslaissanne, mikä on päätösvaltaisuuden raja, eikä ole meidän eh, tehtävämme ehdottaa teille perustuslakimuutoksia, mutta pitäisin tätä ehkä pikemminkin teknisenä muutoksena perustuslakiin ilman, että sillä on minkäännäköistä vaikutusta ennakkotapauksen tavoin. Tämä olisi vain tekninen muutos, eikä se itse asiassa muuttaisi järjestelmäänne mitenkään syvään luotaavasti, ja se ei tässä missään nimessä ole tarkoituksena, mutta ehkä voitte tätäkin pohtia. Ja tämä ehkä vahvistaisi parlamentarismikulttuuria ää, myös maassanne. Ajatelkaapa, jos uuden säännön pohjalla vaikkapa oppositionkin äänet saattaisivat riittää. Tämä on mielestäni vankkaa demokratiaa. Eli jos haluaa voittaa äänestyksen, niin sitten täytyy kääriä hihat ja tehdä työtä ja mennä sinne saliin ja äänestää. Eli tässä Euroopan parlamentissa ja muissa parlamenteissa on tällainen ryhmäpiiskurijärjestelmä. Ihmisiltä, jäseniltä vaaditaan läsnäoloa. Ja jos te ette luo sellaisia olosuhteita, poliittisia olosuhteita, jotka pakottavat läsnäoloon, niin läsnäolo prosentti ei varmastikaan tule nousemaan. Ymmärrämme, että on, voi olla vaarallista lähteä ylitoimivaltaa me rajojen tekemään ehdotuksia, jotka vaikuttavat perustuslakiin. Tämä ei ollut missään nimessä tarkoitus, mutta halusimme antaa tämänkin teille mahdollisena neuvona. Kun ajatellaan poliittista valvontaa tai sitä, että parlamentti valvoo täytäntöönpanoelimiä, on äärimmäisen tärkeää parlamentin valvoa hallituksen toimia. Ja yksi esimerkki, joka on toki ääriesimerkki, vuonna 1998-1999 Euroopan parlamentti ja komissio kiistelivät äh, erittäin tiukasti tilivelvollisuudesta. En äh, nyt mene yksityiskohtiin, mutta ensimmäistä ja ainoa kertaa historiassa komissio joutui tuolloin eroamaan. Tämä ei johtunut siitä, että me vastustimme komissiota tai Eurooppaa, ei, vaan siksi, että meidän mielestämme demokraattinen tilivelvollisuus ei Euroopan unionissa tuolloin toteutunut. Ja tuolloin äh, parlamentti toimi äh, vastuunsa ja velvollisuutensa mukaisesti. Tämä on tärkeää kansalaisille, valiokunnille ja ylipäätään parlamentin integriteetille ja sen jäsenille heidän roolissaan. Katsomme, että Verkhovna Radan ja erityisesti ministerien kabinettien, koska monet tulevat sitä kautta, tulisi yhdessä sopia standardimallista ja standardisisällöstä eh, ministeriöiden eh, raportoinnille parlamentille eh, vuosittain. Eli mitä tapahtuu, missä aikataulussa, kun syntyy vaikutelmaa että ministeri on, on paikalla, niin luottamuskin vahvistuu. Ei ministerin aina tarvitse olla paikalla, mutta vain keskusteluissa kyllä. Ja tämä luonnollisesti tulee suunnitella ö, toimivien menettelyjen kautta. Joten näin te voitte vahvistaa parlamenttianne ja sen ö, toimintaa valvovana tahona. Ö, tärkeää on tietää, mitä, su, mitä ministeriöt suunnittelivat ja mitä saatiin aikaan. Tarvitaan myös tietoa siitä, onko laki täytäntöön pantu, miten kattavasti, jos ei niin miksi ei. Ja parlamentin tulee näitä miksi ei kysymyksiä esittää, mutta tätä kysymystä ei koskaan esitetä, jos sen esittäminen ei sisälly järjestelmään. Sitten kun puhutaan poliittisesta valvonnasta, meidän mielestämme teillä on liikaa valiokuntia kokoisellenne parlamentille 28 plus 1 muistaakseni. Emme me halua kertoa teille montako valiokuntaa teillä tulisi olla, mutta haluamme kertoa, että teillä tulisi olla vähemmän valiokuntia. Eli valiokunta kutakin ministeriötä kohtaan suunnilleen niin, että voidaan todella tietää ennalta, miten tämä järjestelmä toimii. Suosittelisimme kyllä ponnekkaasti, että Verhovna Rada nyt sopisi tällaisesta järjestelmästä tulevaa vaalikautta silmällä pitäen. Sanon tämän, koska olen aika käytännönläheinen poliitikko. Nyt on valiokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, erilaisia vastuualoja ja jos kaikki nämä työt poistettaisiin tässä <laughs> ensi viikkoon mennessä, niin tämä ehdotus kyllä kuihtuisi saman tien. Mutta mutta jos sopisitte tästä tulevaisuutta silmällä pitäen, äh, seuraavaa kautta silmällä pitäen, niin se voisi onnistuakin. Sitten vielä seuraava kuva. Äh, teidän tulisi mahdollisesti ottaa käyttöön Dontin järjestelmä. Dont oli jo edesmennyt pelkialainen tilastotieteilijä. Dontin järjestelmää sovelletaan monissa parlamenteissa, muun muassa tässä Euroopan parlamentissa. Eilen kaikkien poliittisten ryhmien puheenjohtajille toimitettiin tieto Dontin järjestelmästä. Voitte tutustua siihen syvällisemmin. Ja jos haluatte lisätietoja, lähetämme mielellämme asiantuntijoita käyttöönne. Mutta siis perusperiaate on se, että Dontin järjestelmän mukaan, jos on vaikka 20 valiokuntaa, yhdeksän valtuuskuntaa, eli 29 pakettia kaikissa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja mitä näitä virkoja nyt lieneekään, niin ehkäpä näitä vastuu tehtäviä on kolme kertaa 29. Ne ovat ikään kuin se koko kakku ja Dontin järjestelmää käytetään sitten sen kakun jakamiseen. Eli Dontin järjestelmä kertoo montako kakkupalaa kullekin poliittiselle ryhmälle sen koon mukaisesti kuuluu. Eli suuri poliittinen ryhmä saa isomman palan kakkua ja pienempi poliittinen ryhmä pienemmän palan kakkua. Dotin järjestelmä itse asiassa myös määrittelee, kuka saa valita ensimmäisen palan kakkua ja kuka seuraava ja niin edelleen. Eli myös tämän valintajärjestelmän. Ja näinpä jos sovitaan menettelytavasta ja valiokuntien lukumäärästä, niin sitten äh, äänestyksen jälkeen äh, voitaisiin vaikka todeta, että jokaista ministeriötä äh, vastaan tulee yksi valiokunta. Ja katson nyt tässä poliittisten ryhmien puheenjohtajia, hyvät naiset ja herrat. Ja, no niin, mutta kun Cox, hän vaatii kanssa jotain tärkeää tehtävää itselleen. Ja sitten joku muu sanoi, että niin, mutta kun, kun, kun meidänkin miehemme tarvitsee tärkeän tehtävän. Ja sitten luodaankin uusi valiokunta vain tätä, tästä syystä. Ja näin järjestelmä vesittyy. Eli jos ennalta sovittaisiin valiokuntien lukumäärästä sekä siitä, miten nämä tehtävät jaetaan, niin saataisiin aikaa rationaalinen äh, järkevä järjestelmä, joka myös helpommin toimisi eh, demokraattisen valvonnan pohjana. Joten suosittelisimme kyllä energisesti teille tällaisen järjestelmän käyttöönottoa. Sitten eh, viimeinen suositus, jonka halusin tässä puheenvuorossani ottaa esiin. Näitähän löytyy sitten vielä lisää tästä asiakirjasta. Mutta sitten vielä tällainen esittelijäjärjestelmä. No, budjettivaliokuntanne tutkimus sisältyy tähän eh, kansion asiakirjoihin. Ja siinä todetaan, että saattaisitte pohtia esimerkiksi budjettiesittelijän nimittämistä. Tutustukaa tähän ehdotukseen, niin ymmärrätte, mitä ehdotetaan. Ajatuksena taustalla on se, että parlamentin jäsenten asiantuntemus kehittyy ja luonnollisesti myös hallinnon niin, että teistä tulee parempia työssänne ja äh, järkyttävää tässä on se, minä ymmärsin, että joulukuussa viisi minuuttia vaille keskiyön sovitte äh, budjettistanne, koska oli kriisi, mutta myös ei-kriisiaikoina olette äh, asian hoitaneet aivan viime minuuteilla. Ja tämä ei kyllä ole toivottavaa. Ei tämä ole demokraattinen tapa huolehtia talousarviosta. Puhun nyt substanssista enkä populismista. Eli näihin asioihin tulisi ehkä toimia tai suhtautua asian tuntevammin. Sitten vielä demokraattinen tilivelvollisuus kansalaisiin nähden. Olemme hyvin iloisia nähdessämme sen edistyksen, jota esimerkiksi uuden teknologian käyttöönotto viime viikkoina on mukanaan tuonut. Ja ehdottaisimme, että loisitte nyt alalla keskipitkän aikavälin strategiaan, enkä puhu nyt vain uusista laitteistoista, vaan aivan uudesta filosofiasta ja suhtautumisesta siihen, miten asiaa ajatte. Euroopan parlamentti on valmis tekemään yhteistyötä Verkhovna Radan kanssa neuvoa antaen ja yhteistyötä tehden tällaisen strategian aikaansaamiseksi, jos päätätte sellaista tarvitsevanne. Ja tätä kyllä teille suosittelisimme. Tätä varten tarvitaan voimavaroja ja näin parlamentti on suuren yleisön yhteydessä entistä uuden aikaisemmalla tavalla. Tällä hetkellä talousarviossa ne ei ole kylliksi varoja tätä toimintaa silmällä pitäen, joten työtä on kyllä edessä. Vaikka hyväksyisitte tämän ehdotuksemme, niin työtä on vielä paljon, mutta ensin teidän täytyy tietenkin päättää, haluatteko sitä ylipäätään. Ja tämän lisäksi tulisi ylipäätään valmistella kattava tiedottamistrategiaa, mitä kannavia käytätte, minkälainen strategia toimielimiä varten on. Enkä puhu tässä nyt eri poliittisista ryhmistä, vaan Verhovna Radasta instituutiona, joka toimittaa tietoa kansalaisille. Mm, ei vielä niinkään äh, poliittisista ryhmistä tai niiden toimista, mutta kansalaisten tulisi olla mm, helppo myös äh, tutustua jakautua eri poliittisiin ryhmiin ja sitten niiden sisällä niiden eri jäseniin. Tämä hyödyttäisi poliittisia ryhmiä sekä jäseniä. Nyt tällainen järjestelmä saattaisi vielä tuntua kaukaiselta unelmalta, mutta ei se mikään mahdottomuus ole. Kun ajatellaan teillä, jos teillä olisi taitavia viestintää ammattilaisia, jotka olisivat yhteydessä ulkomaailmaan, niin olisi hyödyllistä, että teillä olisi tällainen keskitytty strategia, joka vastaisi yhteiskunnan ja jäsenten tarve, tarpeisiin. Sitten vielä lainsäädäntön lähentäminen EU-säännöstöön. Ukrainassa on laki, joka haluaa tehdä teidän lainsäädännöstänne EU-ta eh, e läheisempää, mutta tämä on vanhanaikainen, vanhentunut tämä teidän lakinne, koska se on liian vanha, eli sitä tulisi päivittää, koska nyt eh, teillä on assosiaatiosopimus ja tämä on ajalta ennen assosiaatiosopimusta. Sitten mitä tulee eh, hallinnon toimivuuteen, Tämä on äärimmäisen tärkeä kysymys. Jos haluatte toimivan, aikaansaavan parlamentin, niin henkilöstönne tarvitsee tietenkin myös apua. Teillä on erinomaista henkilöstöä, erinomaisia jäseniä, mutta järjestelmänne ovat hyvin vanhanaikaisia. Hyvät ihmiset, mutta huonot järjestelmät eivät saa aikaan niin paljon kuin hyvät ihmiset ja hyvät järjestelmät. Kun ajatellaan hallintoa, ne teidän tulisi parlamenttina ensinnäkin voida päättää omasta budjetistanne. En minä tässä nyt tarkoita, että ryhdytte populistisiksi ja viette neljänneksen maanne muutenkin tiukalla olevista varoista, mutta kyllä parlamentti tarvitsee talousarvion, joka, jonka kautta voidaan toteuttaa hyvä hallinto ja muiden toimielinten tulisi tässä teitä tietenkin tukea, mutta kun saatte enemmän, jos saatte enemmän, enemmän vähistä julkisista varoista, niin sitten teidän täytyy todella myös saada aikaan enemmän. Me ehdottaisimme, että joka täysistunnossa Äh, tulisi äh, raportoida äh, ja huolehtia hyvästä tilinpidosta ja varankäytöstä. Varankäyttö paranee välittömästi tilivelvollisuuden vahvistuessa ja näihin ihmiset myös tietävät, mitä te teette ja ähm, saavat vaikutelman siitä, että saa, saavat vastinetta verorahoille. Ehkäpä ette halua välttämättä tilintarkastusviranomaisen säännöllisiä vierailuja, mutta se kyllä hyödyttäisi, koska kun johdatte näin esimerkkiä näyttämällä, niin sitten saatte varmasti muut seuraamaan tätä kiitettävää toimintaa. Samoin teidän tulisi vahvistaa ydinhallintoanne Teillä on äh, erittäin pätevää henkilöstöä, äh, joka on ehkä kuitenkin no, ulkopuolella ulkoistettu. Teillähän on parlamentin kirjasto, mutta kulttuuriministeriön tiloissa. Sehän voi yhtä lailla olla vaikka Marsissa. Eihän se ole teille hyödyksi, jos joudutte lähtemään toiselle puolelle kaupunkia. Samoin teillä on, te olette lainsäädäntöinstituutti, toimielin, lainsä, lakia säätävä toimielin, eli teillä on oltava nämä tiedot saatavillanne niitä tarvitessanne. Joten esimerkiksi kirjasto tulisi ehdottomasti sisäistää ja tieteellinen palvelu. Samoin mielestämme tarvitsisitte kattavaa henkilöstöpolitiikkaa ja henkilöstökehityspolitiikkaa. En puhu Ukrainan kieltä, mutta teillä taitaa olla tällainen apparaatti vielä käytössä niin kuin vanhoina aikoina. Eli pomo sanoo, mitä pitää tehdä, jos pomo ei käske tekemään jotain, niin oman järjen käyttö ei ole toivottavaa. Mutta nyt tulisi todella päivittää tätäkin puolta niin, että henkilöstönne saa koulutusta, esimerkiksi äh, tietoteknologian, viestintäteknologian alalla, voidakseen kehittyä ammattilaisina. Tiedättekö, että Verhovna radassa henkilöstön äh, koulutusbudjetti on noin 2,5 euroa. Eihän sillä osteta kuin kupilliset kahvia, ei se ole mikä, mikään koulutusohjelma. Eli jos te jäseninä haluatte mm, parasta mahdollista apua henkilöstöltä, niin teidän täytyy investoida henkilökuntanne ähm, kehittämiseen. Sitten vielä äh, henkilöstön liikkuvuusohjelma. Missään äh, järjestelmässä ei ole toivottavaa, että joku äh, tulee ovesta sisään suoraan yliopistosta ja istuu sitten saman kirjoituspöydän ääressä seuraavat 40 vuotta. Eli uudistuminen, itsensä uudistaminen on toivottavaa. Esimerkiksi tässä Euroopan parlamentissa virkakiertoaika on 5-7 vuotta. tämä saadaan aikaan dynaamisuutta. Ihmiset oppivat eri eri asioita, joutuvat kohtaamaan aivan uusia haasteita. Tätä pidämme hyvin uudenaikaisena toimintatapana. Sitten vielä koalitio-oppositio-vuoropuhelu. Mielestämme teidän tulisi, ja miten tämän hoidatte, työjärjestystä muokkaamalla vai uudella lailla, samapa tuo, teidän tulee arvostaa oppositiotanne Maidanin jälkeen ja niin edelleen. Tietenkin ymmärrän, että teillä on omat huolenaiheenne, mutta toimivassa parlamentissa teillä on lojaali oppositio. Oppositio, joka on lojaali valtiolle, parlamentille ja valmis kantamaan oman roolinsa. Ja oppositio on nyt on sen kokoinen kuin mitä se on. Se on aina kuitenkin pienempi kuin enemmistö, mutta niiden jäsenten oikeuksia, jotka on parlamenttiin valittu, tulee kunnioittaa kaikissa tapauksissa, kuuluvatpa he sitten äh, enemmistöön taikka oppositioon. Ja tätä asiaa ei ehkä täysin vielä ole hoidettu teidän parlamentissanne. Politiikassa yksi asia on varma. Ihan niin kuin päivän jälkeen tulee yö hallituksesta, jossain vaiheessa siirrytään oppositioon. Tämä on elämän kulku ja parlamentarismin perusperiaate on huolehtia opposition toimivuudesta ja hyvinvoinnista. Joten teidän tulisi myös ehkä vahvistaa poliittisten ryhmien välistä vuoropuhelua ja sovittelua. Euroopan parlamenttiin millään teitä auttaa. Mehän tapasimme teitä ja teillä oli jo erilaisia puolueryhmien välisiä yhteistyötapoja. Ne tulee ehkä järjestää entistä paremmin. On erittäin hyvä asia, että tapaatte myös yli puoluerajojen, mutta tätä työtä tulisi ehkä hoitaa entistä järjestelmällisemmin. Sitten vielä seitsemäs viimeinen kohtani tässä, joka liittyy käytämme sääntöihin, etiikkaan, asia, joka meitä kovasti yllätti, oli seuraava. Teillä ei ole sääntöä, jonka mukaan puhemies tai varapuhemies siinä tapauksessa, että syntyy tappelu parlamentissa Äh, ja tämän ominkin silmin näimme, niin puhemiehellä ei ollut valtaa äh, poistaa henkilöitä äh, täysistuntosalista, jos he eivät kunnioita toimielimen arvokkuutta. Epäkunnioitus, sen tulee johtaa seuraamuksiin. Näin ei kuitenkaan teidän parlamentissanne ole. Te näette täälläkin salin takaosassa Euroopan parlamentin vahtimestarit. Pahimmassa tapauksessa, jos puhemies toteaa vahtimestarille, että pyydän teitä poistamaan tämän ja tämän jäsenen salista, niin jäsenen on poistuttava. Vahtimestarit toimivat viestinviejinä, tuovat asiakirjoja ja niin edelleen. He huolehtivat parlamentin päivittäisen toiminnan sujumisesta. Suosittelisimme teille myös sääntöjen käyttöönottoa Verhofna radassa suosittelemme, että teette tämän avoimella tavalla myös kansalaisyhteiskuntaa kuullen. Ehm, me olemme valmistelleet asiakirjan, jossa on joko suuntaviivoja mahdollisille käytännön säännöille. Asiakirjasta löydätte myös viittauksia kansainvälisiin verkkosivuihin, joita tällaisia esimerkkejä ja malleja löytyy. Te tietenkin Ukrainan parlamentille kehittelette oman ukrainalaisen mallin, mutta ei teidän toki tule aivan nollasta lähteä. Apua ja neuvoa on kyllä saatavilla. Seuraava kuva. Näihin suosituksiin perustuen keskiviikkona eli tämän Ukraina-viikon viimeisenä työpäivänä. tullaan allekirjoittamaan hallinnollinen yhteistyösopimus Euroopan parlamentin ja Verkhovna Radan pääsihteerien välillä, jotta parlamentit toimivat kumppaneina tässä siirtymäajan prosessissa. Eli mitä useampia uudistuksia toteutatte sitä enemmän haluamme olla rinnallanne teitä tässä työssä tukemassa. Haluan kertoa teille, että tämän parlamentin, itse asiassa sen edeltäjän parlamentaarisen yleiskokouksen aikana vuodesta 1952 vuoteen 1979, jolloin parlamentti alettiin valita suorilla vaaleilla, niin tällaisia äh, mm, sopimuksia ei ole koskaan aiemmin solmittu, ei myöskään tulevien jäsenvaltioiden kanssa. Mm, puhemies Schulz, Andrei Plenkovic, Elmar Brok sekä Euroopan parlamentin pääsihteeri osoittavat näin hyvin syvällisen sitoumuksensa äh, Ukrainan tukemiseksi, Verkhovna-radan äh, tukemiseksi. mm, nämä asiat tullaan. Andrei, nouse <laughs> nyt toki eh, ja näyttäydy niin, eh, että nekin, jotka eivät sinua vielä tunne, näkevät sinut. Andreihan todella johti Ukraina eh, missiota Ähm, joka johti tähän työhön ja hän on nyt vastuussa seurannasta. Eli äh, jos nyt käy niin, että tämä, tätä kertomusta äh, vaan äh, juhlavasti esitellään nyt tiedotusvälineille ja sitten se hautautuu kirjoituspöydän laatikkoon, niin sitten olemme tehneet turhaa työtä. Nyt meidän on tartuttava hetkeen, vahvistettava Verkhovna radaa demokraattisena, uudenaikaisena toimielimenä. Näin te teette hienon palveluksen äh, kansallenne. Eilisiltana puhemiehelle, varapuhemiehelle ja ö, ähm, poliittisten ryhmien puheenjohtajille sain äh, esitellä tämän ehdotuksemme, tämän asiakirjan. Kävimme siitä ensimmäisen keskustelun ja olin todella vaikuttunut siitä, miten näinä äärimmäisen vaikeina aikoina olitte niin sitoutuneita ja niin mm, valmiita tekemään kollegiaalista yhteistyötä asioiden ajamiseksi. Eli puhemies, varapuhemies, poliittisten ryhmien puheenjohtajat, jäsenet, kansalaisjärjestöt, tarttukaa hetkeen, carpe diem. te päätätte, mitä haluatte tehdä. Nämä ovat meidän suosituksemme. Kyseessä on teidän mandaattinne, teidän parlamenttinne, teidän perustuslakinne, teidän kotimaanne. Mutta jos te tälle tielle lähdette, teette suuren palveluksen kotimaanne tulevaisuudelle. Ja tälle tielle teidän ei tule lähteä yksin. Tulemme olemaan teidän rinnallanne koko tämän matkan ajan. Me Euroopassa, me Euroopan parlamentissa ja varmasti myös Atlantin takana. Viime vierailullani Kiovassa keskustelin kaikkien EU-suurlähettiläiden kanssa ja Yhdysvaltain, Kanadan, Norjan ja Sveitsin suurlähettiläiden kanssa. Ja sopimus, jota heille esittelin enemmän enemmästä, kun te teette asioita, me kansainvälisesti myös lähdemme liikkeelle ja teemme asioita teidän puolestanne. Kiitos. a little pause here. Uh... Tässä vaiheessa pidämme pienen tauon. Jatkamme kello 16.30. Silloin virallinen prosessi käynnistyy. Onko nämä jo jaettu? tämän asiakirjan lyhyen esittelyn kautta annamme versiot tästä raportista kaikkien käytettäväksi. Ne ovat saatavilla englannin ja ukrainan kielellä. Nyt saatte jo siitä jonkinlaisen käsityksen, voitte viedä sen mukananne ja sitten keskiviikkona innolla, tiimityöllä, yhteistyöllä voimme todeta, että toki tämä on mielenkiintoista ja sitten sanomme myös, että yes we will, tämän me yhdessä teemme.